puheenvuoroa, joten eh, pöytäkirjat on näin hyväksytty. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az els... Hyvät eh, kollegat, eh, ensimmäinen asia esityslistalla tänä iltapäivänä on, on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat artiklan 36 mukaisesti. Komission jäsen Mogherini on juuri saapunut ja kunhan hän on istuutunut, niin pyytäisin häntä pitämään puheensa. Edustaja Morgerini, teillä on puheenvuoro. Thank you. Kiitoksia, pyydän anteeksi. Olin AFETissa keskustelun seurassa ulkoasian neuvostossa.